toivon että saan laajaa tukea pikavippikiellolle. kiitos. Kiitos. Schaffhauser minuutti. Monsieur Draghi, per... Pääjohtaja Draghi, täytyy sanoa, että ihailen teitä. Teillä kyllä on otsaa nyt kun puhutaan talouskriisistä, jota kaikki asiantuntijat odottavat. Ja te tulette tänne sanomaan, että kaikki menee hyvin. Teidän pitäisi tietää, että varmaan tiedätte, että tarvittiin budjetti euroalueelle. Kukaan ei tätä budjettia halunnut. Teillä oli mahdollisuus. Toista voineet käyttää Euroopan keskuspankkia ja tätä hanketta, jota Mike Stark ehdotti, ja Italian säästökassat, jotta olisi rahoitettu Etelä-Euroopan reaalitaloutta ja vähennetty näitä eroja vuoden 2012 politiikkaa saksalaiset eivät halunneet. Nyt te olette tästä selvinneet, ostaneet yli 200 miljardilla julkista velkaa. Ja tulos on se, että on enemmän velkoja, vähemmän vaurautta ja enemmän alijäämää. Tämä on epäonnistuminen. Marias. Kiitos. Marias, minuutti. Kirje Draghi, Eurozoni Pääjohtaja Draghi, euroalue tarvitsee kovasti välittömiä muutoksia. Pitää luopua tästä vakaussopimuksesta myös. EKP, mitä se oli viime tilanteen lainoittaja, jäsenvaltioiden pitäisi saada takaisin niiden omat valuuttansa – Niillä pitäisi olla omaa valuuttapolitiikkaa sillä tapaa kuin mikä, että tässä otettaisiin huomioon niiden pääomaosuus EKPssä. Meillä on yksi valtio euroalueella, Saksa, joka vain hyötyy tästä kaikesta ja muut valtiot sitten vain kärsivät ja tuot lainaa, että e EKP ja henkilökohtaisesti olette velkaa anteeksi pyynnön Kreikan kansalle, koska te ja Troikka olette johtaneet näihin ongelmiin pöytäkirjamyyntiin ja pelastanut vain ulkomaisia pankkeja, niin kuin tässä Un minut. Van Daale, minuutti. Kiitos puhemies EKP. Viime vuosina 4000 miljardia euroa on pumpannut euroalueen talouteen. Tämä on Saksan BKT verran. Niin, tämä sopi tietenkin Italialle ja Ranskalle, jotka eivät halunneet toteuttaa todellisia uudistuksia, mutta nyt valtion velka kasvaa työttömyysluvut nousevat. Kyllähän tällainen halpa raha on kiva myös pankeille, mutta tämä johtaa sitten ongelmiin niin tavallisille ihmisille, jotka säästävät kuin eläkerahastoillekin. Ja minä kyllä pelkään, että piakkoin laskut langettavat, lankeavat maksettavaksi. Ja nyt tarvitaan aitoja todellisia uudistuksia, eikä mitään rahansiirtounionia, vaan rehellistä veronkantoa ja investointeja ihmisiin ja kestävyyteen. Avem procedura. Kiitos. Nyt alkaa menettely puhuja luettelua. Ja Borgetsi on pyytävä puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia yli nämä 600 oikeustapausta, joita on käynnistetty pankkeja vastaan. Niissä vastustetaan tätä yhtä viranomaista ja erinäisiä viranomaisia, jotka ovat olleet mukana valvomassa näitä toimia. Tämä on hyvin vakava asia, jonka pitäisi huolestuttaa meitä kaikkia. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne tähän kysymykseen, johon ei ole puututtu. Mitään hälytyskelloa ei ole soitettu, vaikka tilintarkastustuomioistuin on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota. Ja hyvin hitaasti on toimittu näissä asioissa. Ja seura- tämän seurausta pankkien pelastamisesta, jotka olivat lähellä kaatumista. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun ajatellaan uskottavuutta esimerkiksi neuvoston ja komission osalta – meidän pitää puhua asioista suoraan ja kertoa, mikä on tilanne. Mehän tällä edustamme todellisia ihmisiä, ja kuten aivan hyvin todettiin, me edustamme reaalitaloutta, jonka te olette tuhonneet. Kiitos. Sitten komission varapuheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable uh, president. Puhemies, pääjohtaja Draghi, arvosti jäsenet alustuksessa muistutin siitä, miten rakentavasti Euroopan parlamentti ja EKP ovat toimineet yhteistyössä viime vuodet ja miten Maton mietinnön kanssa olemme pitkälti samaa mieltä. Tämä osoittaa tämä kaiken kuitenkin. Haluaisin nyt palata siihen, mitä minussa on myös korostettu, eli miten tarvitaan finanssiintegraatiota muun muassa, kun pyritään parantamaan rahapolitiikan tapanoa. Ja no, haluaisin myös puhua päämarkkinaunionista ja pankin loppusaattamisesta, mutta tässä kohtaa huomauttaisin, että 13 lainsäädäntöehdotuksesta, jotka komissio on esittänyt pääomamarkkinaunionin osana, vain kolme ehdotusta on hyväksytty ja poliittinen sopu on olemassa vielä kahdesta. Tämän takia luotamme teidän tukeen pääomarkkinaunionin hankkeessa, joka pitäisi johtaa syvempään ja parempiin pääomarkkina, pääomamarkkinoihin, jotta jotta euron kansainvälinen asema entistäkin enemmän luittuu. Kiitos varapuheenjohtaja. Seuraavaksi pääjohtaja Draghi. Olkaapa Hyvä, voitte päättää keskustelua ennen kuin Mato vielä siihen loppuun päästään ääneen. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää esittelijää Matoa, arvoissa eh, parlamentin jäsentä tästä mietinnöstä ja haluan kiittää kaikista kehuista keskuspankille ja haluan myös vastata esitettyyn kritiikkiin. Ensin edisjärjestelmästä kyllä keskuspankki on aina tukenut eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Kolme seikkaa siihen liittyen. Ensinnäkin, mikä tahansa on tie kohti edistä, niin lopullinen tavoite täysin yhteisestä edisjärjestelmästä on tässä rinnalla. Eihän tie tule olemaan helppo ja kaikki tämän tiedämme, eli tässä tarvitaan varmasti kompromisseja, eri vaiheita, neuvotteluja ja viivästystäkin varmasti tapahtuu, mutta siis äh, suunnan kohti tätä lopputulosta tulisi aina olla olemassa, kun päätetään, että mitenkä äh, tähän äh, lopputulokseen sitten tullaan, niin ei tule kuitenkaan vaarantaa juuri tätä lopputulosta matkalla kohti sitä. Edisiin liittyen vielä kolmas seikka, niin mitään ilmeistä edistystä ei aikaan saada, ellei ole ellei vakuuttavalla tavalla riskejä vähennetä kaikkialla. Kyllähän tässä paljon edistystä on jo saatu aikaan, mutta lisäedistystä tarvitaan. EKP on usean otteeseen eri tilanteissa osoittanut, että riskin jakaminen itsessäänkin jo vähentää riskiä. Eli tässä todella loppuu mm, tavoite, täysin yhteinen talletussuojajärjestelmä vaatii myös tätä riskien hallintaa ja vähentämistä sitä kautta ajatellaan äh, EKPn äh, politiikkaa, niin tässä on verrattu äh, ei-euroalueeseen ja muihin maailman osiin ja kuinka kaunis ihana maailma olikaan ennen euroa. No, minä olen vastikään puheenvuorossani jo vastannut tähän väitteeseen. Ei maailma niin ihana paikka tuolloinkaan ollut, ei erityisestikään niissä maissa, jotka nyt kaikkein eniten eh, euroa syyttelevät. Verratkaamme sitten Yhdysvaltoihin, kun joku tämän nosti esiin. Työttömyysaste 98 euro. 19 euroalueella oli 59,8 prosenttia prosenttia. Nyt se on 67,3 prosenttia työllisyysaste kaikkein korkein siis euroalueen historiassa. Yhdysvalloissa se oli 73 prosenttia 98 ja nyt se on laskenut siitä eikä noussut. Sitten nämä luodut työpaikat, euroalueen luodut työpaikat, 19,8 miljoonaa uutta työpaikkaa Yhdysvalloissa, 17,2 miljoonaa. No toki, kun näitä vertailuja tehdään, täytyy ähm, olla varovainen, koska myös yksiköt on äh, standardoitava. Ja, mutta näin kuitenkin äh, eroista puhutaan ihan miljoonissa. Ja kun puhutaan sitten äh, rahapolitiikan, euroalueen rahapolitiikan sivuvaikutuksista, niin pääasiallinen sivuvaikutus 2013, jolloin tilanne oli pahimmillaan, ja tämän päivän välillä niin pääasiallinen sivuvaikutus on ollut 9,6 miljoonaa luotua uutta työpaikkaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Se on se pääasiallinen sivuvaikutus. No, sitten täällä esitettiin kysymyksiä liittyen rahoitusvakauteen ja siihen liittyviin riskeihin. No totta on, että euroalueen tiettyillä kulmilla havaitaan, että esimerkiksi kiinteistöalalla ja myös ihan asunnoissa on arvon alenemista ja samoin äh, velkamarkkinoilla, mutta ovatko nämä riskit luomassa systeemisen epävakauden tai vaaran vakaudelle? Vastaamme nyt, että ei. Ja totta kai me seuraamme tilanteen kehittymistä erittäin äh, tiiviisti. Nämä ovat paikallisia tilanteita, mutta eivät ne voi johtaa rahapolitiikan muuttamiseen. Ei vaan täytyy käyttää makropolitiikan keinoja kansallisella tasolla ja kansalliset hallitukset ovatkin vastanneet kansallisten välineidensä kautta ja avulla yhdessä EKPn kanssa. Sitten yleisemmällä tasolla. Täällä puhuttiin äh, keskuspankin roolista ja niin kuin esittelijä aivan oikein totesi, Euroopan keskuspankilla on roolinsa, mutta ei se voi täyttää kaikkia niitä rooleja, jotka itse asiassa kuuluvat muille niitä vastuita, jotka muiden on kannettava. Meidän työmme liittyy rahapolitiikkaan, se kuvaillaan ihan meidän me Emme me voi tehdä kaikkien muidenkin töitä huolehtia muiden vastuista. Olen usean otteeseen todennut, että kun ajatellaan koko euroaluetta, niin uudistukset ovat välttämättömiä jäsenvaltioissa kuuluvatpa ne sitten euroon taikka eivät, niin kyllä välttämättömät uudistukset on toteutettava, mutta ei ole mitään yhtä ja samaa mallia, joka sopisi kaikille maille. Eri mailla on omat historiansa ja omat tarpeensa, eli e, jos ei toteuteta uudistuksia, ei synny myöskään kasvua. Näin se on. On kuitenkin myös ongelmia. Talous- ja rahaliitto ei vielä ole puut on Ensimmäinen puute on se, että on saatava aikaan pankkiunioni. Toinen on sitten pääomamarkkinaunionin nopeampi edistäminen ja kolmas on finanssipoliittisen poliittisen kapasiteetin kasvattaminen. Euroopan parlamentti on todella kantanut hyvin rakentavan roolin ja tehnyt keskustelun kaikissa vaiheissa erinomaisia ehdotuksia. Ja vaikka nyt tämä finanssipoliittinen kapasiteetti ehkä viekin vielä oman aikansa mm, poliittisista syistä, niin kyllähän me olemme päässeet ja saaneet aikaan jo edistystä. Sitten kysyttiin, mitä keskuspankki voisi tehdä tiettyjä tiettyjen lainojen suhteen, joita tässä pankit ovat myöntäneet kansalaisille. No yleisesti ottaen keskuspankki ei voi tehdä yhtään mitään. Mm, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa. Usein nämä ovat kuluttajan suojakysymyksiä, eli kansallisen kuluttajan suojaviranomaisen tulee valvoa niitä lainoitusehtoja, lainaehtoja, joita jäsenvaltioissa on voimassa. Tämä liittyy myös äh, niihin maihin, joissa MPL, äh, roskalainaongelma on suuri, niin sillä on merkittävät sosiaaliset vaikutukset. Äh, mm, mm, tässä on kahdenlaisia velkoja yleensä niitä, jotka ovat oikeastaan strategisiakin velkoja ja sitten niitä, jotka ovat osa suurta yhteiskunnallista ongelmaa. Ja vasta valmistaus ei ole muuttaa maksukulttuuria, vaan pikemminkin auttaa köyhiä ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan lainoistaan. Eli nämä asiat pitäisi pitää erillään. Ei tule vahingoittaa pankkijärjestelmää, rahoitusjärjestelmää, koska lopputulema on vain se, että sitten eh, järjestelmä ei enää pysty lainaamaan yksityiselle sektorille rahaa taloudeksi, ei vaan tulisi auttaa niitä köyhiä ihmisiä, jotka eivät, joilla ei ole maksukykyä. Sitten useampi täällä esitti kysymyksen, että jos tässä nyt ollaan menossa kohti seuraavaa lamaa ja vastaan tähän ihan kohta, niin onko EKPllä tarvittavat välineet puuttua asiaan? Vastaus on kyllä. EKPllä on välineet, mutta Muistakaa kuitenkin, että tämänhetkinen äh, rahapolitiikkamme tällaisenaan äh, on hyvin toimiva, Meillä on ähm, miinusmerkkinen korkotaso, no se on kyllä muuttumassa vähitellen. Ja vaikka olemme päättäneet äh, lopettaa osto-ohjelmamme, niin me olemme päättäneet säilyttää tämänhetkisen kannan. Eli kun nämä, kun maturiteetti syntyy, niin me jatkamme ostoja 50 miljardia euroa kuukaudessa, eli sen verran mitä viimeisten viime vuoden viimeisten kolmen kuukauden aikana ostoja toteutettiin se taso. Ehkä täällä esitettiin useampikin kysymys siitä, että onko rahapolitiikka auttanut taloutta. Ja kyllä me olemme tässä menneet oikeastaan aika syvällekin pohtien sitä, että mitenkä rahapolitiikan keinoin voidaan ää, tukea vaurauden jakautumista tasaisesti. Rahapoliittiset äh, toimet äh, äh, toki vaikuttavat samalla kun esimerkiksi korkotasoa muutetaan, muutetaan tasapainoa velallisen ja velkojan välillä, kun puhutaan osto ohjelmista, niin niilläkin on vaikutukset, koska kun hinnat nousevat, niin ja yleensähän omaisuus on varakkaiden käsissä, arvo nousee, niin heikentääkö tämä politiikka sitten tasaisempaa vaurauden jakautumista, niin vastaus on, että ei. Totta on, että lyhyellä aikavälillä se tasaisempaa vaurauden jakoa Eh, ehkä heikentää, mutta eh, kuitenkin työllisyys, eh, työllisyys on se kaikkein merkittävin tekijä ja rahapolitiikkamme on onnistunut työttömyyden torjunnassa, niin kuin tämän puheenvuoroni tai vastaukseni alussa totesin, työpaikkoja, työpaikkojen luomisessa on todella onnistuttu. Sitten PK-yritysten lainan saannin helpottaminen, onko politiikkamme helpottanut tai rajoittanut PK-yritysten lainansaantia? Meidän politiikkamme niin on parantanut PK-yritysten lainansaantia pankkien taseita parantamalla ja kaikki tiedot vuodesta 2013 alkaen, kun aloitimme LTRI, niin eihän LTROt eivät kun puhutaan näistä kohdennetuista pidempiaikaisista rahoitusoperaatioista, niin nehän ovat nimenomaan reaalitalouden tueksi, kun täällä puhutaan siitä, että 29 euroa sadasta ja niin edelleen. En minä tiedä, mistä tämä tarina itse asiassa sai alkunsa. Mutta kyllä näihin tiettyihin esitettyihin kysymyksiin liittyy myös ironia, Kun puhutaan alijäämän rahoittamisesta, niin nyt sitä pidetään ongelmien ratkaisemisena. Se täällä nousi esiin erässä kysymyksessä ja tämä onkin aika, aika erikoista, kun rahoitusta oli käytössä jäsenvaltioille ennen euroa, niin tilanne oli oikein huono, erittäin huono, eli inflaatio lähti laukkaamaan ja työttömyys oli korkeammalla kuin niissä maissa, jotka eivät käyttäneet rahapoliittista rahoitusta. Aika moinen paradoksihan tässä nyt on se, että tässä nyt puhutaan rapoliittisesta rahoituksesta ihmisiltä, jotka sitä ovat eilisen asti pitäneet lähes rikollisena toimintana ja nyt sitä pidetäänkin ratkaisuna. Luulen, että olen nyt vastannut useimpiin kysymyksiin ja niin sananen nyt vielä näkymistä ihan sananen vain. Jos nyt katsotaan tilannetta tänään tällaisena, edelleen voidaan nähdä, että kulutus on edelleen kasvussa aika vahvastikin, investoinnit samoin, rahapolitiikkamme tukee niitä. No viennin kasvu on vähäisempää, mutta kuitenkin se on hyvä. Ja työmarkkinat ovat edelleen hyvin vahvoilla. Kuitenkin kaikki tämä tapahtuu yhä matalampien kasvulukujen pohjalta ja me saamme nyt heikompi, heikompaa dataa kuin olemme odottaneet vielä muutama kuukausi sitten. Eli tuossa alus, mm, alussa voidaan todeta, että no kun oli, oli, oli hieman heikompi tilanne, niin se johtui hetkellisistä, alakohtaisista äh, ongelmista tietyillä teollisuuden aloilla, että tämä oli väliaikaista, mutta samalla totesimme, että on myös pysyvämpiä syitä talouden hidastumiselle ja näitä, nämä syyt ovat tulleet jäädäkseen. Muun muassa se, että 2017 oli aika poikkeuksellinen vuosi verrattuna historiallisesti keskimääräiseen. Ja nyt olemme sitten matalamman kasvun polulla, mutta nyt meidän tulisi kysyä, itseltämme, että onko kyseessä vain hetkellinen lasku vai ollaanko menossa kohti lamaa. No nyt talous on hidastunut, mutta ei kuitenkaan vielä menossa kohti lamaa, mutta tämä talouden hidastuminen voi olla pidempi kuin mitä vielä jokin aika sitten odotimme. No, mitkä eri syyt nyt sitten ovat johtaneet tähän kasvun heikentymiseen, hidastumiseen, no Kiinan tietty hidastuminen ja geopoliittinen epävarmuus samoin. Ja nyt tuleekin sitten eh, tietenkin kysyä, että no kauanko tällainen geopoliittinen epävarmuus eh, tulee jatkumaan. Mm, no, ne pilarit, jotka on rakennettu järjestelmän pohjaksi toisen maailmansodan jälkeen, ovat nyt joutuneet ikään kuin heikommalle pohjalle Brexit, Kiina, monenvälisen järjestelmän kyseenalaistaminen ja niin edelleen. Kaikki tämä on johtanut siihen, että epävarmuus muuttaa luonnettaan ja tällä on oma kustannuksensa, eli ähm, kuluttajien luottamuksen väheneminen ja siitä syystä me arvioimme tilannetta niin kuin nyt arvioimme. Ja arvoisa puhemies, toivon nyt vastanneeni kaikkiin kysymyksiin. Jos joku kysymys unohtui, niin pahoittelen kovasti. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank, Herr Präsident Draghi. Zum Abschluss der Aussprache nochmal der Berichterstatter, Herr Kollege Mathu, für zwei Minuten. No niin, ja keskustelun päätteeksi annan puheenvuoron esittelijä Matolle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Casi más en una comparecencia. Olen iloinen siitä, että komission jäsen on paikalla ja, ja pääjohtaja oikeastaan kyseessä on pikemminkin läsnäolo kuin, kuin vuosikertomuksen analyysi. Kiitän siitä, että olette tunnustaneet parlamentin työn ja haluaisin tietenkin kiittää myös kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron täällä. Haluaisin kiittää myös niitä kollegoita, joiden kanssa olen eri mieltä. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän ei pidä olla jeesmiehiä. Meidän on vahvistettava eh, sopeutumiskykyä ja hankittava välineet, joilla voidaan puuttua uusiin kriiseihin. Meillähän on jo kriiseistä kokemusta. Meidän ei tule tehdä uudelleen samoja virheitä. Meillä on eh, nyt vahvempi eh, rahaunioni, mutta vielä on jäljellä tehtävää. Täällä on mainittu muun muassa viivästyneet luotot ja muut. On muitakin asioita, joihin on päättävästi puututtava. Olen yhtä mieltä siitä, että riskin jakamiseen ja niihin liittyvien toimien on kuljettava käsi kädessä. Meidän ei pidä myöskään tyytyä nuketilanteeseen, vaan päästettävä eteenpäin. Kolme asiaa haluaisin vielä mainita joita lähes yksimielisesti tämä parlamentti tuki. Ensinnäkin on edettävä kohti suurempaa finanssipoliittista integraatiota oma markkinaunionin kautta, joka auttaa valuuttapolitiikkaa ja tuo lisää vakautta euroalueella on myös saavutettava kestävyys, tavoitteet rahapolitiikan puitteissa, Pariisin sopimusten puitteissa. Meidän on myös pidettävä siitä, että pide, saavutetaan nämä tavoitteet. On myös tunnustettava asia, jonka herra Draghi toi täällä esille, BKPn tekemä työ avoimuuden alalla – sillä on parannettu politiikasta viestintää. On huomioitava, että EKPllä on täydellinen riippumattomuus rahapolitiikan toteuttamisessa perussopimusten mukaan tilivelvollisuus, avoimuus ja tämä kolmas ovat kaikki avainasemassa. Kiitos kollega Mato. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys pidetään huomenna. Seuraavana kohtana esityslistalla on kollega Turvaltsin mietintö Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018. Esittelijä aloittaa neljä minuuttia. Herr, tack, herr talman. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Harmi, että Mario Draghi lähtee juuri tämän, tämän keskustelun kohdalla, joka itse asiassa koskee myös häntä. Vähän huolestun, kun keskustelin edellistä, äh, kuuntelin edellistä keskustelua. Muistavatko kollegat, että miten, että oliko menneisyys todellakin niin hienoa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Jos katsotaan talouden kehitystä 45 vuoden jälkeen, niin voidaan sanoa, että pääasiassahan siellä oli paljon devalvointeja, talouspolitiikan virheitä. Suomen osalta oli näin muidenkin. Varmaan muistatte, että Iso-Britanniassa oli suuria vaikeuksia noin 56 vuonna ja 56 vuodesta eteenpäin näemme, että valuutta, tekniset ja poliittiset ongelmat vain lisääntyvät ja lisääntyvät. Jossain vaiheessa sitten tuli Willy Brandt mukaan kuvaa nuoren sosiaalidemokraattipolitiikkaa. Hänet oli juuri valittu liittokansleriksi Saksassa, Saksan liittotalovalassa. ja kun luin mitä hän siihen aikaan kirjoitti, niin tulee tunne siitä, että hänkin ajattelin, että tätä kevyttömyyttä ratkaista talouspoliittisia ongelmia. Hän siis ehdotti, että eurooppalaiset valtiot ja e EUn jäsenvaltiot ratkaisisivat ongelmia niin, että luotaisiin eurooppalainen valuuttarahasto. 20 prosenttia ylijäämävaluutasta ikään kuin, jotta saataisiin pesämuna siitä äh, tulevaisuuden ratkaisulle. Tietysti sillä oli ehtonsa. Yksi oli se, että pitäisi oppia pitämään säännöistä kiinni ja siitähän sitten ongelmat alkoivat. Ja mielenkiintoinen sitaatti tästä Willy Brandtin muistelmista. Tiukat säännömme para, paralleellisuudesta valuutta- ja talouspoliittisista säännöissä eivät ole koskaan osoittautuneet sellaisiksi, että pidetään, siis nämä Aiserne, Regeln ja Pariteet, immer on föringspolitischen, no, vai niin bestätigt saksaksi. Willy Brandtin aloitteesta siitä. Tähän lähdettiin ja pankkimaailmassa Euroopassa valuuttapolitiikassa ongelmat vain lisääntyivät 20 vuoden aikana ja sitten jossain vaiheessa otettiin järki käteen ja nyt meillä on 20-vuotispäivä. Mutta nyt meillä on paljon vakaampi järjestelmä kuin on koskaan aiemmin ollut. Onko se sitten vesitiivis, Kestääkö se kaikki koettelemukset? 2007-2008 kriisin aikana näemme, että kaikkiin koettelemuksiin ei pystytty vastaamaan eurooppalaisessa pankkipolitiikassa. Mutta sen jälkeen olemme itse asiassa saaneet aikaan jotenkin toimivat säännöt. Se, joka seuraa talouspolitiikkaa, on tehnyt niin viime vuosina, voi nähdä, että Banco Popular, espanjalainen pankki, joka ei pysty pitämään kiinni velvoitteistaan, niin nykyisten sääntöjen mukaan purettiin. Ja toinen esimerkki puhuu selkeää kieltään Pankka Karice, on nyt sitten mennyt Eurooppalaisen keskuspankin hallinta Meillä on monia ongelmia. Meillä on järjestämättömiä lainoja, meillä on monia muita ongelmia, mutta joka tapauksessa nykyään ollaan paljon paremmassa asemassa kuin 10-15, puhumattakaan 50 vuotta sitten. Kiitos. Kiitos kollega Turvalds. Sitten komission puheenvuoron pitää komission jäsen Dombrovskis. Mr. Chair. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Alkajaisiksi kiitokset Turvaltsille tästä pankkiunionin vuosikertomuksen mietinnöstä erinomainen yhteenveto siitä, miten pankkiunioni on sisämarkkinoita parantanut, luonut yhteistä pelikenttää ja vakauttanut taloutta. Paljon on saavutettu siitä lähtien, kun se hyväksyttiin ja nämä eri rahoituslaitoksia koskevat puitepäätökset myös, mutta kaikki työ ei ole vielä valmista. Meidän täytyy pankkiunioni saada loppuun. Pankkiunioni on komission prioriteettiasia ja myös tämä teksti korostaa sitä, että parlamentti on tähän tavoitteeseen sitoutunut. Viime vuonna keskustelimme asiasta ja sen jälkeen olemme saaneet edistystä aikaan. Ensiksikin olemme saaneet sopimuksen niin kutsutusta pankkipaketista. Högmark ja Simon ovat neuvotelleet tätä tästä asiasta parlamentin puolesta. Pankkipaketti vahvistaa tuota ähm, pankkien mahdollisuutta kriisiaikoina tappioita äh, hallinnoida ilman, että äh, menetetään veronmaksajien rahoja ja myös vakavaraisuusjärjestelmää on parannettu. Odotetaan, että tämä saadaan loppuun asti ja näin sitten toiseksi edistystä on saavutettu myös neuvoston hyväksymän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Se hyväksyttiin heinäkuussa 2007 järjestämättömistä lainoista ja komissio on myös useita hyvä, ehdotuksia hyväksynyt ja tiedonantoja myös. Ja Gualtieri ja Lange ovat myös olleet esittelijöinä eh, siinä, tässä eh, järjestämättömien lainojen tulevassa vakavaraisuuskohtelussa ja 2018 me katsoimme omaa markkinatilannetta ja myös tappioiden käsittelykapasiteettia kehitettiin lisäksi. Me olemme onnistuneet kehittämään pankkien vakautta lähes kaikissa valtioissa on otettu tämä asia vakavasti sekä pankeissa että politiikan tasolla monissa jäsenvaltioissa. Täytyy kuitenkin vielä uudistuksia tehdä ja toimintasuunnitelmat täytäntöön panna. Sitten rahanpesu äh, skandaaleja on ollut erityisesti vuonna 2018 ja äh, komissio on tehnyt tähänkin lainsäädäntöehdotuksensa ja liitännäistiedonannon, jotta voidaan vahvistaa unionin äh, rahanpesun estämissääntöjä me olemme ehdottaneet Euroopan kolmen valvontaviranomaisen tehtävää ja myös niiden käyttämiä välineitä rahanpesua vastaan. Ja parlamentin juuri hyväksymä ehdotus on saanut tukemme myös. Beres ja Karas ovat tämän esitelleet ja toivon, että tuette myös lainsäädäntöehdotusta tämän lainsäädäntökauden loppua ennen. Sitten maksukyyttymysasioissa pankki, komissio on samaa mieltä parlamentin kanssa. Tässä on ollut vakavia ongelmia. Vuonna 2018 komissio on tehnyt ehdotuksensa lainsäädäntökehykseksi pankkien maksukyvyn valmiuksen kehittämiseksi. Ja sitten fintechistä komissio on sitä mieltä, että meidän täytyy luoda markkinaa toimijoiden välille tasapainoiset säännöt jotta voidaan finanssialalla eri epätasa-arvoisuuksia vähentää. Tämä on fintech-tiedonannosta eh, käynyt ilmi ja siitä on saatu sitten myös toimintasuunnitelma ja siinä puhutaan kyberuhkien sietokyvystä myös. Näin paljon tekemistä vielä on. Emme ole vielä saaneet pankkiunionia valmiiksi. Me tarvitsemme tuohon kriisiratkaisujärjestelmään varoja, samoin talletussuojajärjestelmää täytyy vahvistaa. Meidän täytyy jatkaa siis työtä edelleenkin. Ja jos katsomme sitten tuota backstop-järjestelmää, me olemme 2018 joulukuussa huippukokouksessa tehneet siitä päätökset ja pikkuhiljaa se täytyy saada sitten sopimuksen muutokseksi toivottavasti tämän vuoden aikana. Ja näin saadaan sitten Euroopan vakausjärjestelmä käyttöön. Se otetaan unionin kehykseen mukaan ja näin sitä voidaan sitten demokraattisesti valvoa. Me emme ole kuitenkaan ole päässeet ediksensä niin pitkälle kuin toivoimme. Tämä on pankkiunionin yksi tärkeä pilari. Ester de Lange on sitä esittelemässä ja toivomme, että saisimme sille parlamentin tuen mitä pikimmin. Ja toivon, että katsotte pankkiunionia aloitteena, joka palvelee kaikkia eurooppalaisia. Me olemme siis saavuttaneet paljon siitä lähtien, kun kriisi lähti liikkeelle. Tämä on vaikuttanut kotitalouksiin ja liike-elämän toimijoihin ja meidän täytyy saada pankkiunioni riskittömästi loppuun. Ja toivon, että käytämme tämän käytössä olevan ajan tällä lainsäädäntöajalla kaudella saadaksemme pankkiunionin myös saatettua satamansa. Kiitos. Kiitos komissio jäsen Dombrovskis. Sitten puolitoista minuuttia kollega Höckmark. Puhemies, kiitän esittelijää, kiitän äh, komission jäsentä myös tänään, kun juhlimme euron 20. vuosipäivä on tärkeää nähdä, kuinka paljon tilanne on myös hiljattain muuttunut. Finanssimarkkinoilla on kyse siitä, että analysoidaan riskejä, otetaan riskejä ja jaetaan riskejä. Meillä on ollut eri askeleita, eri kulmakiviä tässä pankkiunionin rakentamisessa ja nyt meillä on paremmat mahdollisuudet riskien analysoinnissa. Tämä on yksi eh, BRDn eh, eduista, mutta myös eh, valvontaviranomaisten tuoma hyöty. Olemme varmoja, että voimme te- ottaa riskejä, kriisissä näin on tehtäväkin, mutta kuinka pärjäämme näiden kanssa, kuinka pääsemme eroon niistä. Tämän varajärjestelmän käyttöönotto on tärkeää, myös parempi lainsäädäntö toivottavasti saadaan valmiiksi koskien ongelmaluottoja. Olemme osa sitä ja, ja näin voidaan myös selvittää välttää se, että ne, jotka investoivat pankkeihin, niilläkin on riski. Ja riskin jakaminen on myös tärkeää. Nykylainsäädännössä on pääoman va- vaatimuksia BRDssä ja siinä asetetaan ehdot talous- ja pankkikriisille, jolla, että voidaan vastata tuleviin kriiseihin paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin. Haluaisinkin kiittää esittelijää ja komissiota. On totta, että paljon on vielä töitä tehtävänä, mutta ei pidä aliarvioida sitä, kuinka paljon on jo saavutettu. Kiitos kollega Högmark. Sitten kollega Fernandes puolitoista minuuttia. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Hyvää iltapäivää, hyvä. Kiitos puhemies. Kiitokset myös komission varapuheenjohtajalle saapumisesta. Kiitokset eh, Nils Turvalsille esittelijälle yhteistyöhengestä ja kaikille muillekin, jotka ovat tehneet työtä saadaksemme tämän tekstin saatettua loppuun. Tästä äänestämme huomenna. Haluaisin kuitenkin sanoa, että näissä mietinnöissä, joita arvioimme pankkiunionin toimintaa, niitä todella tarvitaan, mutta meidän täytyy kuitenkin pystyä täydentämään tätä toimielin kehystä pankkiunionissa parlamentti on ponnistellut tämän lainsäädäntökauden aikana, erityisesti viimeisten kuukausien aikaan, aikana eh, riskin vähentämispakettien saamisesta eteenpäin, erityisesti ongelmaluottoasioissa, pankkiunioniasioissa ja niin poispäin, mutta meidän täytyy nyt vielä kovasti, reippaasti toimia, jotta saamme aikaan eh, talletussuojajärjestelmän kautta koko pankkiunionin ja saamme tämän julkisen velan äh, selvästi varmasti äh, ratkottua ja meillä olisi myös äh, jonkunlainen kriisinhallintajärjestelmän backstop-menettely. Näin me voimme suojata itseämme riskeltä ja me voimme sitten niitä jakaa enemmän. Toivon, että parlamentti nyt tosiaan olisi kyvykäs neuvottelemaan näiden viimeisten neljän kuukauden aikana, jotta saisimme tämän talletusuoja-asian ja muut merkittävät välineet loppuun, jotta emme ajaudu taas kriiseihin niin kuin tuossa viime vuosikymmenellä. Kiitos kollega Fernandes. Sitten minuutti kollega Osuk. Panie przewodniczący, panie panowie. Puhemies, Kiitos esittelijälle tasapainoisesta tasapuolisesta mietinnöstä, jossa on otettu mukaan kaikkien ryhmien huomiot. Painotetaan riskien vähentämistä ja samaan aikaan parannetaan rahoitusvakautta. Olen iloinen, että mietinnössä otetaan esille myös monimuotoisuuden ylläpitäminen pankkitoiminnassa. Esittelijä ihan oikein kiinnittää huomiota rahanpesutapauksiin. Ja tuohon varjopankkijärjestelmään ja järjestettömiin lainoihin. Tuo varjopankkijärjestelmähän on jopa 40 prosentin tasolla. Puolan valtuuskunta EKR-ryhmässä tukee mietintöä. Kiitos. Äh, Kiitos kollega Osuk ja puolitoista minuuttia kollega Viekas seuraavaksi. Kiitoksia. Täällä pitäisi keskustella siitä, onko meillä sellainen finanssijärjestelmä, jonka kautta voidaan antaa vastauksia taloudelle vai eikö näin ole. Totuus on se, että itse rahoitusjärjestelmä on edelleen ongelma Euroopan unionissa sen sijaan, että se olisi ratkaisu, niin kuin sen pitäisi olla. Me täällä huolehdimme siitä, että siivotaan pankkien taseita ilman, että kyseenalaistettaisiin mekanismeja, jotka johtivat eh, tähän keinotteluspiraaliin, joka puolestaan aiheutti eh, rahoituskriisin ja talouskriisin eh, pankkien tilejä on keinotekoisesti kaunisteltu. Tähän on puuttunut Basel 3 komitea, mutta ongelma on edelleen nyt korkea. Olemme puhuneet tästä paljon ja pohtineet, äh, miten näitä megapankkeja on luotu ja kuinka suuria ongelmia niistä tulevaisuudessa tulee. Loppusuoralla olemme päässeet siihen, että hallitukset eurooppalaisen vakausmekanismin kautta tämän kriisin äh, ratkaisu rahaston kautta voivat toimia, eli tosiaan lisää rahaa pankeille. Tämä vahvistaa eh, ehtoja, jonka mukaan ainoastaan eh, julkinen rahoituslaitosten valvonta mahdollistaa sen, että pankit ovat ihmisten palveluksessa. Sitten me nyt kollega Mono. Kiitos. Ranskan isämaallisille tämä pankki unioni on totalitaarista ja demokratian vastaista. Aina tuota, alusta lähtien jäsenvaltiot ovat menettäneet pankin valtaansa. Tällainen ylikansallinen laitos on luotu keskuspankiksi eikä sillä ole minkäänlaista demokraattista valvontaa. Frankfurtista toimitaan. Me, tässä on tehty suuri virhe kansallisella tasolla, kun on pankkijärjestelmän ja valtion välinen yhteys leikattu. Ja, ja kun tällaisia uusia järjestelmäriskejä tulee tai uusia kriisejä, niin talletussuojajärjestelmä ei toimi niin taas asiakkaat jout, kärsivät. Ja näin tällainen pankkiunioni on ajautumassa täyteen maksukyvyttömyyteen. Tämä pankkiunioni on huomattava vaara talous, taloudelle ja yhteiskunnalle Euroopassa. Demokratian ja kansalaisten edun nimissä tällainen järkyttävä eurooppalaistamispankkiunioni-hanke täytyy saada pysäytettyä ja jättää pankit kansalliselle tasolle eli kansalaisille. Kiitos kollega Mono. Sitten puolitoista minuuttia kollega Langen. Kiitos esittelijälle. Hän on PP-ryhmän kannan suuressa määrin ottanut huomioon. Kiitos hyvästä mietinnöstä. Olemme nyt kuunteleet Kuen ja FDDn edustajia äsken. Molemmat ovat jättäneet tarkistuksia. Kue haluaa pankkiunionin purkaa ja EFDD haluaa Italian tapauksen. Jos näin pitkälle päästään, että jos tämä äh, olisi ratkaistu, niin kaikki voimme pakata kam- kamamme täällä. Painopisteitä. Kaikki, jotka pankkikriisiä ovat hoitaneet, niin tietävät, että puutteellinen sääntely johti tähän, eikä mikään muu. Toimiala Yli 30 lainsäädäntöä, lainsäädännöstä on päätetty, haluan komissio kiittää, että se on niitä ehdottanut, mutta mitä tulee toimeenpanoon no neuvostossa, se on kestänyt. Meille on tärkeää ennen kaikkea oikeasuhtaisuus pienten ja suurten välillä. Amerikassa on Wall Street-sääntelyä, sitten pienten sääntelyä, keskisuurten sääntelyä. Tätä me emme toteuttaneet vielä Euroopassa toiseksi. Varhainperustun torjunta onnistuu vain, kun jäsenvaltiot sitä toteuttavat kolmanneksi lainoja täytyy vähentää edelleen, sitä olemme yhtä mielessä neljänneksi. Pankkimallin monimuotoisuutta ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Minun vaikutelmani oli se, että tätä yritetään Saksan tapauksessa koko ajan. Sitten talletussuojajärjestelmä. Vasta kun riskejä voidaan vähentää, niin se toimii ja sillä ei ole mitään tekemistä tämän lainsäädäntökauden lopun kanssa. Kiitos kollega Langen puolitoista minuuttia. Kollega Peres. Kiitoksia puhemies. Hyvä varra puhemies. Täällä tarkastelemme erittäin hyödyllistä mietintöä, joka koskee pankkiunionin tilaa. Olette täällä muistuttaneet jo tietystä asioista. Haluaisin vielä todeta, että pankkiunionin hyvä toiminta on keskeinen koko taloutemme toimimisen kannalta. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen viestiin. Ensinnäkin on mentävä pidemmälle. Tehän mainitsitte täällä rahanpesuun vastaisen toiminnan. Se edellyttää, että vahvistetaan viranomaisten toimintaa. Tämähän oli teidän valintanne ja parlamentti on tukenut sitä, että pankkiviranomaista tuettaisiin, niin, että siitä tulisi todellinen keskuspuuli, joka toimii muiden viranomaisten kanssa niin, että rahanpesuun torjunnasta tulee ratkaiseva elementti. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos tarkastellaan uudelleen valvontaviranomaisten ohjausta ja hallintaa ja toivon, että komissio tukee meitä täysin tässä mandaatissa, jonka saimme vastuuvaliokunnassamme tälle asialle. Toinen asia koskee tätä kuuluisaa keskustelua riskien vähentämisestä ja jakamisesta, koska nyt on sellainen vaikutelma, että jotkut jäsenvaltiot tai tämän parlamentin jäsenet kykenevät pikkuhiljaa venyttämään näitä ehtoja sietämättömällä tavalla. Edis on ollut mukana pankkiunionissa ensimmäisestä päivästä alkaen. Meillä on siis velvoite toisin kuin tehtiin silloin, kun vähennettiin riskejä aikapaineessa tiettyjen jäsenvaltioiden pyynnöstä. Tämä pitäisi ikään kuin korvata, kun on, eli edisiin sitoutumalla. Tämä liittyy myös, pyydämme komissiolta sitoutumista, niin että pääsisimme tässä asiassa eteenpäin. Dank, Frau Kollegin Beres. Kiitos, kollega Peres. Sitten minuutti, kollega Starbati. puhemies. Vuosi sitten Mario Draghi sanoi tässä salissa, että edistalletussuojajärjestelmä olisi olet, ähm, erottamaton osa valtaunionia. Fernandes painotti, herra Langen otti riskit esille. Minä sanon, yhteinen talletussuojajärjestelmä ei tee siitä pankkiunionista äh, turvallisempaa, vaan epävarmemman. Ensinnäkin pankeissa on jo olemassa olevat riskit, jota voidaan yrittää tasejärjestelmien kautta äh, pois näkyvistä, mutta herra Draghi tuottaa jälleen huonoja launoja, kun pankit pakotetaan ottamaan sellaisia riskejä, joita normaalisti eivät ottaisi. Ja kolmanneksi, meillä on moraalikato-ongelma. Jos kaikki ovat vastuussa, niin sanon oikeastaan kukaan vastuussa on sanottu tai kuten on sanottu, että kun toiset maksavat laskut, niin silloin tulee toisella aikamoinen jano. Tulee tällainen tarkuntavaikutus mukaan tähän pankkiunioniin tällä menolla. Kiitos kollega Starbati. Sitten minuutti kollega Urban Crespo. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. 11 vuotta sitten aloitin alkoi rahoituskriisi, talouskriisi ja tuolloin ilmoitettiin suuresta pankkiuudistuksesta ja se on epäonnistunut. Eurooppa ei ole nyt sen paremmin suojeltu äh, tällaiselta talouskriisiltä kuin aikaisemmin Ranskan pank- yhä enemmän tällä sektorilla pikku, pienet ja keskisuuret pankit jäävät isojen nielemiksi. Tällainen oligopolimainen suuntaus on sellainen, jonka kautta on vaikea vakuuttaa, että mitään pankkeja ei julkisin varoin pelastettaisi. EKP toimii kaikkein eh, eh, hävyttömimmin ja painostaa pankkeja niin, että alhaisen tason eh, luottojen kanssa toimitaan niin, että jätetään näille epämääräisille rahastoille asuntolan ja muut ovat valvojien viimeinen huoli. Me tarvitsemme vakaata järjestelmää, johon kohdistuu demokraattinen väestön valvonta valitettavasti pankkiunioni selkeästi vie meitä päinvastaisen suuntaan. Me emme ole paremmin valmistautuneita. Me edelleen puolustamme pankkeja ihmisiä vastaan. Kiitos kollega Urban Crespo. Sitten minuutin kollega Valli. Kiitoksia puhemies. Olen pahoillani siitä, että Langen lähti pois. Sanottiin, että ryhmäni haluaa Italian pankkeita. Varmaan hänkin haluaa ottaa Saksan pankkeja. Halusin kuulla, mitä hän ajattelee no, esimerkiksi Norbankin tilanteesta. Se on hyvin heikossa tilanteessa näiden ongelmaluotteen kanssa. On aivan oikein hieman on, on katsottava, kuinka suhtaudutaan näihin ongelmaluotteihin. Olen pahoillani EKPn puolesta. Sillä on näitä valvontamekanismeja, joiden kautta se tekee ehdotuksia joillekin yksityisille pankeille, kuten hiljattain näkyi saksalaisessa lehdistössä, kun kyseessä oli tietty pankki, joka stressitesteissä suoritui huonosti, että tässä pitää suhtautua vähän lämpämin. Täällä on eri maita, joissa on valtavasti käytetty julkista varoja, julkisia varoja. Italiassa on tehty valtavia ponnistuksia viime vuosina ja uskon, että pitäisi nyt suhtautua kunnioittavasti niitä kohtaan, jotka tällä hetkellä tekevät jotain, jotta voitaisiin välttää suuremmat ongelmat koko Euroopalle myöhemmin. Kiitos kollega Valli. Sitten kollega Rosati seuraavana. Puolitoista minuuttia. Kiitos <clears throat> puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja, olet samaa mieltä, että pankkiunionin rakentamisessa on saatu aikaan suurta edistystä, mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että seitsemän vuotta sitä ei ole rakennettu melkein ja edelleen rakennes ei ole valmis. Haluan kiinnittää huomiota kolmeen osatekijään, jotka ovat mielessäni avainasemassa siinä, että se alkaisi lopultakin toimia täydessä potentiaalissaan. Ensinnäkin täytyy saattaa loppuun urleen pääomittamisen rahaston pääomittaminen täytyy saattaa loppuun. Meillähän on Euroopan vakausmekanismi, meillä on sellainen väline pankkien tukemiseen, se täytyy saattaa loppuun mahdollisimman nopeasti. Kollegat puhutaan aiemmin siitä, että ei ole edelleenkään Euroopan taloudellisuusjärjestelmää, sekin on välttämätön osatekijä. Kolmas, kolmanneksi emme selviä, jos on liikaa järjestämättömiä lainoja, jotka ovat osittain menetetty. Se on suuri rasite, joka voi vaikeuttaa kriisistä päätämistä. Siis puhemies, minullahan on puolitoista minuuttia. Minuutti 30 sekuntia, hyvä puhemies. Se saattaa vaikeuttaa kriisin voittamista seuraavassa taantumassa. Käytän kaikkia komissiota sekä jäsenvaltioita siihen, että nyt kiihdytetään työtä sen vuoksi sen eteen, että saadaan pankkiunioni loppuun saavituksi. Kiitos, kollega Rosati. Pahoittelen, se oli minun virheeni. Kollega Pietikäinen, puolitoista minuuttia seuraavaksi kymmenen vuotta finanssikriisistä on oikea ajankohta äh, tarkastella ja antaa

Kiitos kollega Pietikäinen. Sitten menettelemään puhujalistaa. Kollega Kaputa aloittaa. Grazie, presidente. Kiitoksen puhemies, jotta voidaan varmistaa rahoituksen vakaus, on va- hyväksyttävä eh, toimet, joilla vähennetään pankkiriskejä. Tavoitteena on myös eh, taata rahoituksen vakaus ja säilyttää kestävän pankkitoiminnan kehys ja välttää se, että Euroopan pankkimalli menee yhteen malliin tai että rangaistaisiin pieniä pankkeja monipuolisuus, monipuolisuuden kautta voidaan paremmin vastata kuluttajien vaatimuksiin. Euroopan pankkialan vaatimukset edellyttävät myös yhtenäistä lähestymistapaa, muun muassa koskien rahanpesuvastaisia toimia tehtävä selväksi valtuudet ja Euroopan pankkiviranomaisen tehtävät. Olen huolissani niin sanotun varjopankkisektorin leviämisestä. Yli noin 40 prosenttia